Ja sitten olen saanut, sain nimitykset valtuuskuntiin ja valiokuntiin. Ne löytyvät taas tämän päivän pöytäkirjasta. Jos hyväksymiseen mennessä mitään kommentteja ei ole esitetty, niin niitä pidetään